Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie, ale jak Państwo zapewne zauważyli. No niin, hyvää iltapäivää. Pyydän anteeksi, että olemme hiukan myöhässä, mutta olette varmaankin havainneet, ettei väkeä ole hirveästi paikalla. No, totuttuun tapaan ensin puheenjohtajan ilmoituksiin. Kokoustamme tänään ja sitten vielä torstaina seuraava kokous. Eli työntäyteisiä työpäiviä on tarjolla. Saan toivota tervetulleeksi kollega Staflevan. Edellisellä vaalikaudella hän toimi parlamentaarikkona. Tervetuloa, olemme iloisia vierailustanne. Teillä on Bulgaariassa nyt uusia haasteita, uusia poliittisia tehtäviä hoidettavana. Onnittelut siitä. Ja me tulemme jatkamaan yhteistyötämme. Ja nyt esityslistaan. Kollega Dantin ei valitettavasti ole paikalla ja siksipä asian käsittely lykätään torstai-aamulle, eli kohta seitsemän kohesiopolitiikka EUn vuoristoalueilla käsitellään vasta kohdan 13 jälkeen, siis torstaina. Ja koska toimielten välisistä neuvotteluista vastaava esittelijä, kollega McIntyre, ei ole myöskään paikalla, niin ehdotamme, että hän voisi esitellä kasvintuhojen vastaista suojan toimenpiteistä vasta seuraavassa agrivaliokunnan kokouksessa. Jos teille sopii tällainen muutettu esityslista, niin se voidaan hyväksyä uudessa muodossaan. Muistutan vielä, että tämä kokous menee nettiin ja meillä on 18 kieltä käytettävissä. Sitten 5. lokakuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjaan, jos kokouksen loppuun mennessä ei tule pöytäkirjaan liittyen huomautuksia, niin se hyväksytään. Sitten sisältöasiana tärkeään asiaan kohta neljä tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannisten, baneaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin. Esittelijänä toimii edustaja Tarabella. Edustaja Tarabella on saanut kutsun kertomaan tämänhetkistä tilanteesta. Ensimmäiset neuvottelut käytiin jo lokakuussa. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle, mutta haluaisin vielä korostaa aiheen tärkeyttä. Eli maataloustuotteiden ilmainen tarjoaminen oppilaitoksissa EU-sta peräisin olevien tuotteiden tarjoamisesta. Tämä on esimerkki sellaisesta toiminnasta, että vaikka kriisin aikoja eletään, niin silti myöskin esimerkillisiinkin toimiin on ryhdytty. Toiminnassa huomioidaan voimassa olevat sopimukset ja nyt ehdottaisinkin, että Puheenvuoro annetaan esittelijälle. Saaneemme kiittää teitä jo tästä, tässä vaiheessa tekemästänne työstä. Tämä on erittäin tärkeä aihealue, sillä kyse on aiheesta, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Kyse on siis tärkeästä aiheesta ja varmaan vaikuttaa myöskin parlamentin ja valiokuntamme näkyvyyteen. Esittelijä, varjoesittelijät ja koordinaattorit ovat tätä asiaa käsitelleet. Ja minä olen kirjallisesti ollut puheenjohtaja Sultsiin aiheen tiimoilta yhteydessä. Kollega Tarabella, nyt pyydän teitä lyhyesti kertomaan teille omista päätelmistänne aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Kiitos johdannosta. Ja tehän painotitte, kuinka tämä ohjelma on tärkeä lapsille, kouluille, kansanterveydelle – Meillä on ollut 20. lokakuuta trilogi, se loppui nopeasti. Joskus täytyy palkita protokollasta, käytännöistä. Minä halusin, että jokainen varjoesittelijä ja ryhmistä, jotka oli läsnä, voisi, voisi parlamentin sanoa, että Parlamentti ei voi hyväksyä neuvoston haluamaa oikeusperustaa. Artikla merkitsi se, että kaikki oikeudet menisi myöskin rahoituksen budjetin joustavuus. Tuotelista. Kaikki, kaikista pitäisi luopua. Sen me voi hyväksyä. Ensimmäinen taistelu, jota täytyy käydä ja meidän täytyy kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän kirjan, joka lähetettiin Martin Schulzille, että hän kääntyisi Junckerin puoleen. Eli, eli artikla 44 voit, kolme voitaisiin käyttää yleisemmin tässä. Me haluamme komission tukea, että artikla 433, joka äh, ei anna parlamentille toimintamahdollisuutta, yhteispäätösmahdollisuutta, että sitä ei saa käyttää. Me haluamme artikla 432 käyttöön, joka selkeästi va- varmistaa yhteispäätösmenetelmän ensinnäkin yhteispäätösmenetelmän alle täytyy saada tämä eurooppalainen budjetti, eli se miten varat jakautuvat EUn sisällä ja parlamentilla on kokonaisvaltainen yksimielisyys tässä. Meillä on historialliset objektiiviset kriteerit ja siirtymäkausi. Ja toivomme, että ne vastuisi samaa mieltä. Ja sitten siirrot ohjelman sisällä. Me haluamme osittain säilyttää ottamme siitä, että tiedätte, mitä asiat tapahtuvat neuvostossa, kun sopimuksia tehdään. Kansalliset edut ovat vielä selkeämmin esillä neuvostossa kuin parlamentissa – ja saattaa olla budjetti, jota tyhjennetään jotain muuta tarkoitusta varten, niin sen ole tavoite. Otan esimerkiksi Su- Suomessa käytetään paljon napaa, mutta liian vähän hedelmiä. Voisi sanoa mikä tahansa muun maan. No, Tämä tulipa vain sovi mieleen. Mutta samassakin pitäisi olla tämmöinen tuoreiden hedelmien ja vihannesten ohjelma. Ei pidä tyhjentää sitä ja vahvistaa maitoa. Ei siinä ole järkeä. Me haluamme säilyttää tämän otteen tästä. Vuoditustahan voidaan päättää. Ja sitten jos seuraavana vuonna neuvosto sanoo, että säästetään tässä ja tiputetaan budjetti 10 prosenttiin tai nollaan. Täytyy olla mahdollisuus sanoa enemmän kuin sanamme. Eli täytyy olla mahdollisuus yhteispäätösmenettelyyn. Olen joustamaan emme aloittaneet keskustelun sisällöstä ennen kuin neuvostolla on uusi kanta. Pitää huolta siitä, että ainakin nämä kohdat, ainakin nämä kohdat ovat osa ratkaisuja, että artikla 432 yhteispäätösmenettely on mukana paketissa. Meillä täytyy olla IMKassa julkista hankinnassa läsnä, mutta minä poistan tämän kohdan käsittelyn jälkeen. Minä vaadin, että 11 kollegani Miller on paikalla. 11. päivä aamulla tapaaminen. Eli seuraava on yli huomenna kello kahdelta neuvostossa. Ja päätään siihen, että parlamentti säilyttää kan linjansa, koska meillä on kokemusta muissa asiassa, Ehdotettiin, että tehdään työtä ja sitten katsotaan oikeastaan myöhemmin sopimus on tehty ja se joko oikeus oikeusperusta tai sitten lopetetaan kaikki. Minä haluan tuota peliä pelata. Haluan komission samalla linjalla. Tapaan Luxemburgin pohjohtamaan tätä ennen, mutta haluan, että parlamentti pitää tiukan linjan. Neuvottelua ei aloiteta. Eli 432 yhteispäätösmenettely on budjetissa budjettia perusteena. Tämä on kantani ja käänny puoleeni. Kerron sitten teille kolmikantaneuvotteluiden tulokset, mutta minä olen toiveikas, että parlamenttiin yksimielinen kanta säilyy, koska se on ainoa keino taata tasapainoehdotus. Minä muistetaan, että tämä on ennakkotapaa jos nyt sallitaan artikla 433, niin se sitten tupsahtaa koko ajan eteen tulevaisuudessa. Parlamentilla on valtaoikeutensa, sen oikeuksia täytyy kunnioittaa. Ei Lissabonin sopimuksen puolesta taisteltu. Se antaa meille yhteispäätösmenettelyyn maataloudessa, ja sitä ei ole aikaisemmin ollut. Että joka kohdassa sitten sitä murennettaisiin. Sitten tähän lopetaan tiukkaa linjaa. Haluaisin joulun mennessä Luxemburgin alla kaudella vielä asian loppuun, mutta en hinnalla vielä hyvänsä. Komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen parlamenttien on pyrkinyt vahvistamaan. Suhtaudun epäilevämmin neuvoston kantaa. Siksi haluan pitää tiukasta linjasta ja toivon, että kaikki poliittiset ryhmät tukevat minua. Kiitos. Odotan kommentteja. En tästä ihan heti imkoon lähde, mutta prioriteetit ensin. Dziękuję panie pośle i zgodnie z pana życzeniem przechodzimy do... Oikein paljon kiitoksia arvoisa kollega. Toimimme toiveiden mukaan. Kollega Andrieu saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän on varapuheenjohtajan ominaisuudessa nyt äänessä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensin lyhyesti kiittäisin Mark Tarabellaa tästä. Olen tehnyt erinomaista työtä mietinnän sisällön kanssa. Tämä ei ole pikkujuttu. Tämä on laadukasta työtä. Mitä tulee trilogin alkoon, meidän täytyy pitää, kiittää häntä kannastaan. Meidän täytyy välttää ennakkotapausta kaiken keinoin sillä mietintö on laadukas ja sen lisäksi meillä on erittäin tärkeä kysymys parlamentin asemasta. Eikä, emmekö me halua, että siitä muodon takalta puolelta komission puolelta siirretään delegoituihin säädöksiin ja toiselta neuvosta, joka haluaa riisua ehdotusta sisällöltä säällöstä tästä puolelta. Ja jos parlamentti ei tiukasti reagoi, ja ole solidaarinen, niin annamme periksi. Eli täytyy olla solidaarinen taistelussa, eikä saa antaa mitenkään periksi. Jos me, me haluamme, että parlamentti puhuu Euroopan kansalaisten äänelle. Oskan, kuten herra Tarabelli sanoi, että toisessa kolmikantaneuvottelussa täytyy käsitellä ensimmäisenä kohtana, jos ajatellaan esimerkiksi budjettiin jakoa tai jakautumista tai siirtoahamia kesken. Näissä täytyy olla tiukkana. Kiitos pojat. Edustaja Mylä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan aluksi kiittää Tarabellaa hänen tekemästään työstön tähän mennessä. Totta kai seisomme hänen rinnallaan ja pidämme kiinni niistä periaatteista, joita olemme työstäneet. Olemme nähneet kovasti vaivaa sen eteen, että saisimme hyvän kannan aikaan, erityisesti terveyskasvatuksessa eteenpäin pääsemiseksi lasten keskuudessa. Kanta on tässä oikea ja me ajamme sitä yhdessä Kiitoksia tästä työstä. Osallistun kolmikantaneuvotteluihin. Olen kiitoksia. Seuraavana edustaja Des. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti Mark Tarabellalle tästä kannasta, poliittisista asioista. En aina ole sitä mieltä Tarabellan kanssa, mutta tässä asiassa kyllä. Tiedän, että Saksan Hallituksen kanta on hieman erilainen ja siitä huolimatta saksalaisena parlamentin jäsenenä haluan kantaa eurooppalaista vastuuta ja siksi tuen sinua tässä asiassa täysin. Tärkeää on, ja tämä pitää tässä vielä sanoa, että säännöt, säännöt eivät ole liian byrokraattisia. En ymmärrä, mitä teatteria tässä nyt käydään. Kyseessä ei ole mikään suuri summa. Pikemminkin pennosista on kyse. Puhun tässä oman ryhmäni nimissä. Me tuemme kantaasi. Parlamentin tulee olla tässä tiiviinä edistämässä tätä asiaa. Tätä ei voida jättää pelkästään komissiolle ja neuvostolle. Kiitos. Kollega Basak. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muiden lailla kiitän ja haluan onnitella Tarabellaa. Tämä on tärkeä ja hyvä mietintö. Kuitenkin, jos sallitte, olen hieman turhautunut koska minusta tässä ollaan nyt menettämässä hyvä kultainen tilaisuus. Emme välttämättä pääse jakamaan tällaisia hyviä tuotteita, kuten öljyä, oliiviöljyä ja hunajaa ja muita hyviä tuotteita kouluissa. Viime vuoden joulukuun lopussa tässä vasta päästiin eteenpäin oltiin jo vuoden verran myöhässä. On katsottu soveltamisalaa ja mahdollisia tuotteita, joita voidaan jakaa. Mutta mitään kertomusta ei ole koskaan saatu. Ja olemme hieman huolissamme siitä, että tietyt tuotteet ollaan jättämässä tämän jakeluohjelman ulkopuolelle. Nämä tuotteet olisivat kuitenkin lapsille hyvin terveellisiä ja hyödyllisiä ja nämä kuuluvat Etelä-Euroopassa yleisesti ruokavalioon. Joten tässä valiokunnassa tulisi jälleen korostaa sitä, että nämä tuotteet, kuten oliviöljy, oliivit ja muut, saataisiin mukaan tähän ohjelmaan. Amo. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Denano. Oui, monsieur le président, effectivement. Puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, kuten sanottu. En puhu sitä enempää. Kiitos myös tarpeella työstä. Kyllä mä sanon siitä, mitä tämä ohjelma järjestetään. Siitä on budjettikysymys. Se on mikään pikku juttu. Täytyy pohtia sitä. Ja meillä on sovitteluudessa meidän täytyy polttaa tämä hedelmät vihannekset maito-ohjelmaa. Laasana tekijänä minä kysyn, eli Martta Rabelan työn kanssa rinnakkain meidän täytyy painaa sen pää, siihen eteen, että budjettikysymyskin pysyy esillä. Dziękuję. Pan poseł Taron. Oui, mes chers collègues. Euh, Hyvät kollegat, olen samaa mieltä asioiden tulkinnasta ja meidänkin ryhmämme olemme allekirjoittaneet tämän tekstin yhdessä. Tuomme tarvilla linjaa ryhmämme puolesta, jossa puolestamme parlamenttiin valtaoikeuksia neuvostokomissiolta vastaan. että on hyvä. Täytyy muistaa, että parlamentti niin täytyy toimia omilla linjoillaan ilman neuvoston ja komission puuttumista. Ja nämä eivät sitten halua kuulla parlamentin kantaa. Äänestimme tarpeella ehdotusta vastaan ensin taistelu prekariaatteja vastaan, taistelu huonoa ruokaa vastaan ja maatalouden, maataloustuotannon tukeminen. Tämä halusin sanoa. Dziękuję. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Ja seuraavana edustaja Hausling. Ja ich darf, äh, Kiitoksia Sarabellalle vielä vihreidenkin puolesta. Mekin tuemme teitä tässä. Parlamentin täytyy toimia yhtenä linjana, yhtenä rintamana. Kuitenkin pöytäkirjan lukemisen jälkeen käy selväksi, että tässä ei ole kyse koko neuvostosta, joka haraa vastaamaan ainoastaan joistakin jäsenvaltioista. Albertus, hän on puoluetoverisikin, joka on tässä mukana, ja on sanottava selvästi, että näin ei voida toimia. Jos Saksan hallitus esimerkiksi kieltäytyy ohjelmasta, tämä on tuotava esille. Tässä on kyse oppilaitoksista, ravitsemuksesta. Eikä tästä ohjelmasta ole tarkoitus tehdä mitään ylimääräisten ylijäämätuotteiden jakamista, vaan tässä on painotettava esimerkiksi terveellisyyttä ja muita asioita. Flanagan. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Flanagan. Chairman, uh, it's... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Aika lyhyen aikaa olen ollut seuraamassa tätä poliittista peliä, jota käydään, ja ilmeisesti sitä täytyy vain käydä, jotta asiat menevät läpi, mutta mitä itse aiheeseen tulee, niin on aika lailla outoa, että tälläkin tasolla Euroopan unioni puuttuu siihen, mitä lapset saavat aamiaiseksi. Suuria ongelmia on, joita voitaisiin käsitellä. Mutta tätä asiaa tätä voitaisiin käsitellä kansallisellakin tasolla, ja kyllähän ihmiset tietävät, mikä on tilanne. Tämähän on vain EU-propagandaa. Se kaipaa positiivista propagandaa. Euroopan unionin lapsien pitäisi elää terveinä, mutta ei tällä tavalla kansallisella tasolla ne lapset, jotka haluavat saada vanhemmiltaan aamiaisen, niin oikeastaan joutuvat maksamaan pankkivelkoja. Eli tämä on todellista prepa- propagandaa EUn hyväksi. Ikään kuin tässä palattaisiin neuvostoajoille. Hienoja poliittisia kikkailuja tässä kyllä on nähtävissä. Toivottavasti kaikki pääsevät siitä nauttimaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. kollegat Senra ja Tarabella ihan lyhyesti vielä. Olkaa hyvä. Bueno, eh, yo... No, tässä, tämän ohjelman eteen on tehty täällä kovasti töitä. Ja mielestäni on tärkeää, että on tukiohjelmia, joiden kautta voidaan edistää tiettyjen elintarvikkeiden roolia ja tehdä ja antaa tietoa siitä, mistä ne tulevat. Ei tässä saa nyt tällä tavoin asia tuoda esille. Haluan kiittää Tarabellaa. Ehdotan, että nyt pyydämme kollega Tarabellaa kommentoimaan asiaa. Hänellä on vielä tappaaminen, mutta jos hän haluaa olla komission puheenvuoron jälkeen sanoa vielä jotain, niin hän saa sanoa sitten asiansa. Joo. Kiitos. Ensiksi kiitos yksimielistä tuesta linjalleni. Sitähän sanonut, että edellisen sen trilogin yhteydessä neuvostoja vähän komissakin ehdotti, että neuvoteltaisiin sisällöstä ja katsotaan juridinen oikeudellinen perusta myöhemmin. Kiitos, että tuette minua linjassani parlamentin että täytyy puolustaa, että sitten mitä espanjalainen kollega sanoi, en halua mitenkään tyhjentää tätä hänen esille ottamaa aihetta, että kysymys oli siitä, että parlamentti voittaisi neuvoston tai neuvoston parlamentti, en halua vielä käsitellä aiheita kokonaisesti. Ehkä tässä voidaan avautua jollekin terveysille tuottajille. Mutta jonkunlainen rima täytyy olla. Kaikille tuotteille ei voi ovea avata. Ovi oli suljettu, keskustelu jatkuu, keskustellaan varjostelijoiden kanssa. Pidän aina huolen siitä, että tavataan aikaisemmin, että meillä on vankkakanta. kanta, että parlamentti voi enemmistöllä hyväksyä loppukompromissi, mutta siinä nyt ei vielä olla. Ja sitten herra Flanagan, nyt voisi vähän naur- nauraskella. Tuolla Irlannissa, jossa lasten ylipainossa on pahempaa kuin Euroopassa, pian 80 prosenttia pikkuirlantilaista ei voi pelata jalkapalloa tai rugbya, koska he ovat ylipainoisia. Ja se, valtiolle kaikki ongelmat, niin Euroopan pitää myös tarjota ratkaisun puolella, se kaikkea vaan ratkaista, mutta annetaan Euroopan toimia, kun se vai auttaa julkis, kansanterveysongelmissa. Ei ole se ongelma pahin. Jos koulutuksen kautta voi auttaa ravitsemuksen muutokseen, Euroopassa 24 maata 28 24.88. se liian vähän hedelmiä ja vihanneksia maailman terveysjärjestö suositusten mukaisesti ja Irlanti on ihan heikoin. Eli mä halua heikentää Irlannin tilannetta. Kiitos herra Flanagan, että annatte meidän jatkaa toimintamme. Oikein paljon kiitoksia. Me kyllä tuemme teitä. Kuuntelemme tarkkaan sanojanne aivan oikeutetusti olette näin edenneet. Haluakohan komission edustaja lausua jotain? Eipä ilmeisesti halua. Aiheeseen liittyen kollega Tarabella ja koordinaattorit ovat olleet kirjallisesti olleet puhemies Schulzin yhteydessä. Asia välitettiin myöskin Junckerin tietoon. Olette saaneet tämän asiakirjan käyttöön sihteeristön toimesta, eli tiedätte, mikä on tämänhetkinen tilanne. No jos muita kommentteja ei ole, niin ehdotan, että siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kohta viisi on siis siirrytty tuonemmaksi. Kollega Flanagan, Ihan lyhyesti, mutta ei niin poleemisesti. We've had programs for a long time. Meillä on ollut pitkään EU-ongelmia, ohjelmia, joissa ovat niin loistavia, miksei ne toimi niin hyvin. Olette oikeassa, että Euroopassa on ongelmia, mutta sormella ei pidä osoittaa, siellä reilua. Koska loppujen lopuksi jokainen on vastuussa itsestään, mutta en usko, että Irlanti tai Irlanti on syynä tähän. Siinä on Coca-Cola, valtavat kansalliset yhtiöt, joita kristillisdemokraatit täällä parlamentissa tukevat ja tässä huoneessa. Ja ne, heidän esityslistansa näitä tavaroita kurkusta alas painetaan, ne aiheuttavat ylipainoisuutta. Ja jos TTIP hyväksytään nämä edut, saavat ihan tehdä mitä haluavat. Jos haluat jotain tehdä, tehkää siellä, mutta älkää sieltä katederilta saarnatko toisen maailman, mitä lapset saa, ja sanoit, että pitäisi tehdä paikallisella tasolla. Irlannin pitäisi tehdä paljon. Minä teen oman osani, yritän näyttää hyviä esimerkkejä juoksemalla maratoneja ja treenaamalla. Toivottavasti sinä teet oman osasi. Chair, it's precisely for that reason that we have to improve the program. Juuri tästä syystä ohjelmaakin on kehitettävä. Se mitä sanoitte osoittaa, että ohjelma on parannettava ja parlamentissa saavutettu sopi, sopimus on hyvä ja me saamme tuloksia aikaiseksi, olittepä tämän takana vaiko ei, mutta joka tapauksessa tällä tiellä meidän on vain jatkettava. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po wypowiedzi... Oikein paljon kiitoksia, arvon kollegat. Uskonpa, että kannat ovat tulleet selviksi. Kollega Flanagan on toki oikeassa, kun katson teidän suuntaanne, niin kyllä maratoni pitää hoikkana. Mutta näihin sanoihin voin varmaan päättää tämän asiakohdan käsittelyn. Okei. Okay. Okej. Okay. Przejdźmy w razie do punktu e, No niin, oli miten oli. Nyt menemme esityslistalla eteenpäin. Siirrymme kohtaan kuusi. Kyse on innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU-ssa. Esittelijänä toimii edustaja Hoitemaa. Kyse on valiokunta-aloitteisesta tekstistä. Tämä on Alden käsialaa. Ja kollega Hoitaman vastaa asian käsittelystä. Kyse on innovoinnista, innovointikyvystä maataloussektorilla. Ja kyse on myöskin tilan hoidosta. Tästä asiasta on keskusteltu viime vuosien aikana useampankin otteeseen. Uskon, että Alankomaat ovat toimineet esimerkillisesti. Kyse on myöskin esittelijän kotimaasta, Alankomaista ja tulevasta neuvoston valtiosta. Eli arvoisa edustaja, mikäli muistan oikein, niin te olette toimineet aikaisemminkin vastavallaisessa tehtävässä ja nyt saattekin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Much, uh, chair. Uh, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Uskon, että Euroopan maatalousala on uskomaton. Se on aivan etulinjassa ja tärkeintä on, että on muistettava ja on hienoa, että alalta voidaan saada irti entistä enemmän. Ruoantuotannon tarve kasvaa, tarvitaan 70 prosenttia lisää ruoantuotantoa, jotta voidaan ruokkia koko maailman väestö. Ja arvioiden mukaan tarve kasvaa erityisesti kehittyvissä maissa. Samoin hyvinvoinnin kautta kulutustottumukset li- muuttuvat ja maitoa, lihaa ja muuta proteiinituotteita kulutetaan entistä enemmän. Mutta samalla on ymmärrettävä, että ympäristövaikutuksia on vähennettävä ja on myös mukauduttava ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin uudenlaisiin ilmastoolosuhteisiin. Tämähän kuulostaa aika katastrofaaliselta, mutta ongelman löytyy ratkaisu Nimittäin se, että on toimittava järkevällä tavalla ja tuotettava enemmän vähemmin varoin. Tähän tarvitaan innovointia, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, siitä lähtien kun maata on alettu työstää. Me olemme käyttäneet koko ajan parempia tuotantokeinoja. Nyt olemme päässeet jonkinlaiseen risteykseen. Haluammeko katsoa todella eteenpäin maataloustuotannossa vai katsoa taaksepäin? tässä omassa mietinnössäni, joka käsittelee innovoinnin ja talouskehityksen tehostamista tulevaisuuden tilanhoidossa, katsoo juuri tätä asiaa. Sääntelyn puitteet eivät tällä hetkellä sovellu tulevaisuuden maataloudelle. Meillä on paljon erilaisia innovointimahdollisuuksia, big data, ratkaisuja, GPS-ratkaisuja ja niin edelleen voidaan paikantaa hyvinkin tarkkaan eri asioita ja voimme eri asioiden kautta päästä siihen, että käytetään vähemmän kasvin torjunta-aineita ja vähemmän vettä. Voidaan katsoa, kuinka voidaan parantaa mineraalisatoja ja voidaan kenties löytää uudenlaisia lannoitteita. Ja vähentää riippuvuutta esimerkiksi typpilannoitteisiin. On siis tuotettava enemmän vähemmällä. Tarvitaan entistä enemmän tutkimusta ja innovointia ja maatalousalan yrittäjät joutuvat kamppailemaan usein hankalien ja vanhentuneiden sääntöjen kanssa. Muutos tapahtuu asteittain ja nyt todella tarvitsen apuanne. Meidän on vedettävä yhtä köyttä. Jotkut teistä ovat jo antaneet minulle kommenttejanne, mutta eivät kaikki. Haluan kuulla, minkälaisia ongelmia teillä on, minkälaisia innovaatioita teillä on, joita voisimme katsoa tarkemmin, ja mitkä EU-lainsäädännön osat aiheuttavat teille ongelmia. Nyt asia käsitellään juuri oikean aikaan. Ja haluaisin todella kuulla teiltä, minkälaisia innova- innovaatioita maassa ne on ja mitä esteitä kehityksen tiellä on. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zabierze głos. Oikein paljon kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Dess. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin edustaja Huittemalle tästä tekstistä. Hän on oikeassa sanoessaan, että meidän täytyy keskittyä enemmän siihen, että mitä uusia teknologioita voisi olla tarjolla. Edellisen maatalousalan uudistuksen yhteydessä halusin varmistaa sen, että uuden aikaiset ympäristöystävälliset tekniikat huomioidaan viherryttämisessä, mutta valitettavasti tuki ei riittänyt asian läpimenemiseksi. Jokinen vuosi takaa perin kävin Yhdys, äh, Birminghamin yliopistossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kyllä aika lailla modernia tekniikkaa siellä käytetään. Esimerkkinä robotti, joka ajaa pellon poikki ja katsoo löytyykö tuholaisia pellolta ja täsmähoitoa käyttäen näistä tuholaisista päästään sitten eroon. Tämän tyyppistä uuden aikaista menettelemää meidän tulisi käyttää. Ja sitten mitä tulee kotimaahan, niin traktorit siellä ainakin kasvavat kasvamistaan. Aikanaan niissä oli 20-50 hevosvoimaa, nyt jo 150 hevosvoimaa ja joissakin traktoreissa on jo 300 hevosvoimaa. Meillä on ongelmana myöskin maanperän tiivistyminen. Sitäkin on aiheena käsitelty yliopistossa. Nyt on kehitetty sellainen traktori 50 hevosvoimainen, jossa on kolme akselia, sitten kyntölaitteet edessä ja takana ja se toimii aivan autonomisesti, toimii 24 tuntia tauotta, eli ilman että maaperä tiivistyy entistä enemmän, niin traktori vain puksuttaa ympäri vuorokauden. Eli modernia tekniikkaa käyttäen voimme toimia paljon ympäristöystävällisemmin kuin nykyään. Kyse ei ole siitä, että me poistamme viljelysalaa ja istutamme sinne kukkasia, vaan kyse on uuden tekniikan käytöstä, jotta maatalous voi toimia kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin kuin aikaisemmin. Oikein paljon kiitoksia. Minä tulen tukemaan sinua tässä työssä. Minä olen aina ollut tekniikkafriikki ja juuri tämä tekniikka, jonka avulla voidaan päästä ympäristöystävällisyyden tielle, niin juuri se minua kiehtoo. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavan edustaja Hoisling. Kiitoksia esittelijälle. Odotin ehkä hieman enemmän innovaatioista En löydä täältä mitään GMOista, niistä kollega ei puhunut, mutta ne ovat hyvin teknisiä. Niissä käytetään uutta innovatiivista tekniikkaa. Mutta intensiivinen maatalous, kuten esimerkkinä annettiin, sillä on tiettyjä vaikutuksia maahan. Joskus tekniikka on käytetään liikaa. Täällä puhuttiin maan tiivistämisestä, tiivistymisestä. Eli kaikkea ei ratkaista pelkästään tekniikan avulla, vaan on keskityttävä kysymyksiin, jotka liittyvät sellaiseen maatalouteen, jossa tuotetaan kestävällä tavalla ja ei keskitytä vain voiton maksimointiin. On sanottu, että tarvitaan entistä enemmän eläinperäistä proteiinia. No jos näin olisi, meillä olisi maitoalan kriisiä. Me tuotamme paljon hyvää, mutta haluanko viedä sitä sitten? Ei, eivät ihmiset ajattelee, että haluavat saada saksalaista tai hollantilaista lihaa, vaan haluavat todella tyydyttää perustarpeensa. No jos katsotaan sitten elintarvikkeiden pois heittämistä. Monet elintarvikkeet eivät pääse edes pöytään asti, koska infrastruktuuri on puutteellinen – ei ole mitään hyötyä tuottaa entistä intensiivisemmin. Jos sitten koko toimitusketju ei toimi, eli koko arvoketju täytyy katsoa uudella tavalla ja ekologisen ketjun kestävyyttä. Tästä puuttuu vielä monia asioita siis. Tekniikkaa voidaan totta kai parantaa, mutta kestävyys on tärkeää. Ja monet tahot ovat osoittaneet, että biodiversiteetti vähenee. Sitä ei tuotannon tehostamisella ratkaista, vaan katsotaan myös muita kysymyksiä biodiversiteetti vähenee myös maatalouden keskuudessa ja siihen on pureuduttava. Miten virasto käsittelevät esimerkiksi patentteja? Miten tätä kautta voidaan tehostaa biodiversiteettiä? Ja miten voidaan edistää sellaisia tuotantomalleja, jotka ovat vähemmän intensiivisiä, mutta kuitenkin tehokkaita. Kiitos ja seuraavana edustaja Andrio. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä mietinnön esittelystä. Minusta tämä on oikein tärkeä mietintö, kun keskustelemme maatalouden suuntaviivoista. Tämä lähtökohtainen kysymys, joka täytyy esittää, joka on tässä vähän otettua esillekin, innovaatio, kyllä. Mutta minkälaisen maatalouden palveluksessa? He tässä ehdotukset menevät eri suuntoihin. Ymmärrät, että hyvin herää hoitamaan enemmän vähemmällä. Minä olen tästä kolkuntaa, että paremmin vähemmällä jos yhteisen maatalouden taseita tarkastelee alusta lähtien. Minä haluaisin esittää kysymyksiä, mitä maatalouspolitiikka on alusta lähtien tuottanut. Olemmeko vastanneet tuolla turvallisuuden peruskysymyksiin, kansanterveyskysymyksiin, elintarvikkeiden laatu herättää kysymyksiä. Entä ympäristön kannalta? Entä äh, sitten matalousmaan köyhtyminen? Äh, innovaatio voi auttaa meitä ilmanlaatu, vedenlaatu, aluetalous, työllisyys. Dassin äh, ehdotukset minä ymmärrän. hän häntä hakata tämä traktori ilman kuljettaja, mutta teollisuus on ykköskysymys. Oli tällainen itse toimiva traktori ihan ratkaisu? Ja mm, uudistukset, jotka liittyvät robottien käyttöön, ottaa, jotka, jotka mä oon maatalousteollisuudella työntekijöitä, Mä oon tällaisia työntekijöitä, vai työntekijöiden kerran. Siinä täytyy vähän pohtia. Mä Olin ultra, ultraperiferisellä alueella viime viikolla. Mä näin, mikä on teollisuusvaikutus. Täytyy pitää huolta tästä tasapainosta. Mitä työllistä välittömästi ja minkälaisia aluetaloudellisia vaikutuksia sillä on. Teidän innovaatio No täytyy olla osa työtä, mutta se ei tätä peruskysymystä ratkaise. Jos emme mieti, minkälaista maataloutta me haluamme, teemme mahdollisesti päivästä kuin mitä haluamme. Täytyy miettiä maatalouden mallia, terveellisyys, työllisyys, alue, talouslaatu, mitä varten varten ja lopuksi totesi, että on yksi sektori, jota täytyy pohtia tämä alue, avaruusinnovaatiot, satelliitit ostavat kuinka paljon voimme tehdä. Tarkoitus lähes neljä sentin tasoa satelleissa, minkälaista lannetta pitää käyttää, minkälaista maataloutta harjoittaa Meillä on tällaisia työkaluja, erittäin tehokkaita työkaluja. Mitä niillä tehdään? Jos pitää neljän metrilleen määritellä lannoitteet, käytetäänkö nämä maapintaa vai pitääkö niitä työkaluja käyttää ja sellaisen maatalouden tukena, joka tukee sekä ympäristöä, että laatua ja teollisuutta. Tämä kysymyksen haluaisin esittää vastaavat ovat yksinkertaisia. Siis mä saan kollektiivista vastuusta. Kiitos. Kollega Simovica. Thank you very much, um, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä tuen sataprosenttisesti kollega Huitema. Näin on toimittava koska meidän täytyy olla tehokkaampia, jotta voimme tuottaa suuremmalle väestömäärälle enemmän elintarvikkeita. Mutta lisäksi on toimittava näin, koska maataloussektorin ja maataloustuottajien imagoa pitää parantaa. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin siitä saa sellainen vaikutelma, että tänne vai maanviljelijät Brysselin siis tulevat polttamaan mielenosoituksessa autorenkaita, mutta jos katsotte kuitenkin paikan päällä tilannetta, niin vaikea edes kuvitella, että sellaista on olemassa, sillä missään mediassa ei tällaista tällaisesta kerrota, eli että maataloussektorilla näinkin voidaan toimia. Ja jotta uskottavuus säilyisi alalla, niin kaikki riippuu siitä, minkälainen vaikutelma ja mielikuva ihmisillä maataloussektorista on. Sitä on kehitettävä, meidän on oltava tehokkaampia tuotannossa ja parannettava myöskin alan imagoa ja maanviljelijöiden imagoa. Minä tuen tätä lähestymistapaa erityisesti siltä osin, että parhaita käytänteitä tulisi vaihtaa tietyissä maissa. On olemassa käytössä täydellisiä järjestelmiä, joita pitää panna täytäntöön toisissa maissa ilman, että siitä syntyy hillittömiä kustannuksia, uuden teknologian tarvetta. Tietenkin tämä elintarvikkeiden haaskaus on yksi tärkeä kysymys, mutta meidän pitää olla myöskin lainsäädännössä virikkeitä, jotka antavat mahdollisuuden kehitystoiminnalle tehokkuuden aikaansaamiseksi. Eli silloin kun lainsäädäntöä lähdetään tarkistamaan, YMP ja niin poispäin, niin silloin voidaan lähteä tälle tielle, mutta meidän täytyy kuitenkin lähteä tälle tielle tehostaaksemme alan toimintaa ja myöskin alan imagon parantamiseksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Petia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen EPP-ryhmän varjoesittelijä. Haluaisin ottaa esiin muutaman asian, joka pitäisi ottaa tässä esille, kun katsotaan innovaatiota maa, maaseutualalla. Kun katsotaan perheyrityksiä, niin niitä tulisi tukea. Ja kun on liiallista ylituotantoa ja markkinat ovat täynnä, niin pitäisi kilpailla pikemminkin ruoan laadulla, ei niinkään sen määrällä. Siksi tarvitaan innovatiivisia hoitomalleja, joilla voidaan suojella viljelijöitä, maatalousmaata ja ympäristöä merkittävänä resurssina. YMPn pitkäaikaisena tavoitteena pitäisi olla se, että päästään eroon äh, maan kaappauksesta, viljelyiden määrän vähentymisestä, viljelyiden ikääntymisestä kaikkialla EUn maaseutualueella ja muista tällaisista haitallisista trendeistä. On tuettava jatko, siis kehitystä ja on taattava se, että saadaan uusia työpaikkoja ja myös uusi sukupolvi viljelijöitä. Olisi tuettava sellaisia innovaatioita, joilla voidaan vähentää tuotantokustannuksia, veden, raaka-aineiden ja energian kulutusta ja katsoa kiertotaloutta. Ja samaan aikaan voitaisiin taata se, että säilytetään biodiversiteetti. Jos näihin haasteisiin ei puututa, emme välttämättä pääse eteenpäin. Meidän on katsottava maaseutuala ja sen kaikkia eri osa-alueita. Kuitenkin niin, että todella toimitaan kestävällä tavalla ja taataan alan tulevaisuus. Haluaisin kiittää esittelijää hänen johdannostaan Ja toivottavasti hän ottaa nämä suositukset huomioon tässä mietinnössä. Kiitos ja seuraavana edustaja Flanagan. Oh, no, pani Bueno, yo también quería hacer algunas No, haluaisin esittää muutamia täsmennyksiä liittyen tähän ehdotukseen. Kiitoksia ensinnäkin tekemästäsi työstä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että emme voi lähteä liikkeelle epärealistisesta tilanteesta. Sanotaan, että pitää lisätä tuotantoa, jota voidaan tyydyttää ja ruokkia koko maailman väestö. No meidän täytyy kuitenkin katsoa ensin Eurooppaa. Katsotaan esimerkiksi ruokahävikkiä ylituotantoja ja muita ongelmia, joita meillä on. Joten tulisi katsoa, kuinka toimisimme niin, että pystyisimme hallitsemaan paremmin kysyntää. Samoin sitten solidaarisuus. Parlamentti osoittaa hyvin usein olemassa solidaarinen kehittyvien maiden kanssa, mutta jos haluamme ruokkia noita maita, niin silloin viemme pohjaa kehitykseltä maataloudelle näissä kehittyvissä maissa. Kolmanneksi olen monista kommenteista täällä yhtä mieltä. Ilmasto, ilmastonmuutos, ympäristö, terveyskysymykset on hyvä aika alkaa puhua agro ekologiasta, maankäytöstä ja muista kaltaisista kysymyksistä. Tällä hetkellä tunnustetaan selkeästi se, että öljyä käytetään nyt enemmän kuin koskaan. Ja nyt pitäisi alkaa pohtia, miten maataloudessa voitaisiin selvitä vähemmällä öljyn käytöllä miten voimme käyttää omia resurssejamme ja olla tätä kautta sitten vähemmän riippuvaisia esimerkiksi GMO-soijan tuonnista. Miten voisimme puuttua ympäristöongelmiin ja tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tässä asiakirjassa on joitakin asioita, joissa voisimme päästä eteenpäin. Tätä kautta voisimme ratkaista Euroopan yhteiskuntien ongelmia. Meidän täytyy estää se, että ne pahenevat entisestään. Jos tiettyä teknologiaa edistetään, voidaan joutua tilanteeseen, jossa työllisyys vähenee, joten tässä on toimittava varovasti. Monsieur le Président, c'est vrai que tout est... Kiitos, puheenjohtaja. Tasapainon löytäminen on aina ongelma. Elintarvikkeiden laatu, terveysvaikutukset, työllisyysvaikutukset. Ja Andrean kommenteista totesin, että on erittäin tärkeää että suojella maaseudun elämää. tiedon mukaan tuotanto ei ole enää samaa. Minusta meidän pitäisi hajauttaa alueellista tuotantoa. Näitä tuotanto täydentää, että meillä olisi karjaa, mutta sitten viljelyä. Se olisi hyvä viljelijälle, mutta myöskin alueen tasapainolle. Kiitos. Pan poseł Flanagan, bardzo proszę. Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Very much. Um... Kiitos. Herra ehkä teillä on ilo kuulla, että tämän alueessa on pitäisi keskittyä tätä ei neuvoston tasolla. Äh, Mä, tasolla meidän pitää kyllä yhdessä. Harva asia on tätä tärkeämpi. Kysymys on siitä, mikä meidän tulevaisuutemme maahan on. Tämä on valtava kysymys. Mä tiedän miksi, koska me kaikki syömme joka päivä. Ja sitten olette syöneet tänään kiitä viljelijää. Mainitsette teknologiaa, lennokit ja mihin tällä saattaisi mennä. Tämä on jännää. Ehkäpä teknologia voitaisiin antaa ihmiskunnalle nämä vapaa-aikaa tutusta maailmaa. Ehkä työskennellä kuitenkin 70 tuntia viikossa. Alkoi on niin kuitenkin antaa, jos teknologia ei hallitse oikein. Se helpottaa varauden varallisuuden keskittymistä vielä ihmisryhmällä. Se on huoleni. Teknologiasta voi olla hyvää, ja sitä käytetään ja väärin käytetään isojen eduksi, niin se voisi olla huono asia. Saattaa olla Orman myytti, että kun ja säätiö ja kokoonpanoteollisuus tapahtuu autoteollisuudessa, niin Yksi työntekijästä, joka sai potkut, sanoi, että robotit eivät osta autoja, eivätkä lennäkit jo paljon maitoa. Ehkä me voimme opettaa niitä tekemään niin tulevaisuudessa. Että tällä hetkellä ei paljon maitoa niille myy. Eli täytyy olla tarkkana. Sillä innovaatiota on maataloudessa viisannut, mutta missä me olemme? Olemme tilanteessa, että olipa sektori mikä tahansa, niin se ei elantoa takaa ilman jotain tukiaisia tai jotain B-suunnitelmaa, tukitoimin, muuta tällaista toimintaa, innovointia, markkinoinnin innovointit, tuottajien osallistuminen tuotantoryhmiin, niin että se voit, voit omaksua teknologian mahdollisuuksia. Kun valtavat yritykset, kuten Lidl, löytäytyvät yhteen ja tekevät elämänvaikeuksia viljelijöille, vaikka miten innovoivat, vaikka tämä on niin halpaa, vaikka ihminen äh, hallinnoi sitten 2000 tuota ekkeriä lennokeillään, se ei ole kannattavaa, ellei markkinointialueella ole innovointia. Innovointia tarvitaan, koska vaikka sitä on paljon, viljelijöillä ei ole kuitenkaan varaa maksaa kulujaan innovoinnin pitäisi mainita sen, että ihmiset asuvat maaseudulla. Ja traktorit, joilla kuljettajia eivät sitä helpota, mutta jos tuota tietä tehdään, niin antaa sen helpottaa sitä, että ihmiset elävät maaseudulla. Yhden asian täällä oppii. Sellaiset pikkukaupungit, missä minä tulee, niin kaikki Euroopassa ne katoavat. Ja ne äh, tekevät maailman kiinnostaviksi Dublinin paikka ovat ihania, mutta monimuotoisuus katoaa. Ja jos emme ole varovaisia teknologian suhteen, minä pelkään sitä. Kaupunki-ihmisellä on jotain mukavaa, jos nähdään traktorin tiellä. Se koko idea, että maaseudulla ihmisiä, olkaa, olkaa me varovaisia, mihin suuntaan mennään. Helsingin täytyy olla ihmisten hyväksi, eikä ainoastaan yhden hirviön elämän helpottamassa koska hirviöitä me tällä hetkellä avitamme. Paljon kiitoksia. Minä uskon, että voidaan lisätä puheaika edustaja Shehra. Ähm, kiitoksia herra puheenjohtaja. Käymämme keskustelu on tärkeä. Minä tulen Alankomaista ja kun puhutaan markkinainnovoinnista, niin kyllä meillä on olemassa esimerkillistä toimintaa, mutta tällä hetkellä ongelmana on se, että tulotaso on riittämätön monilla tiloilla. Kyse on kustannustehokkuudesta, mutta aina pitää saada varmistettua, että tuotteista maksetaan kunnon hinta, jotta tuloilla selviää. Tärkeänä meillä on se, että meillä silloin kun puhutaan tuotteistamisesta ja muista, niin meidän täytyy siihen löytää toimivia ratkaisumalleja ja erityisesti Pariisin seuduilla, jos puhutaan kestävästä energiasta, niin meidän pitäisi saada vuonna 2030 enemmän kestävää kehitystä aikaiseksi. Siihen voi maatalous osallistua. Viime viikolla kävin katsomassa suurta yritystä, joka on keskittynyt luomuviljelyyn Paljon tehdään, mutta ongelmana on muun muassa 25 vuotta sitten aloitettu keskustelu jätteistä ja muista. Eli kun puhumme kestävyydestä, niin aiheeseen liittyy myöskin tukiaisulottuvuus. Mutta meidän täytyy varmistaa, ettei innovointi vain ja ainoastaan sitä lähdetä vaatimaan yhdeltä alalta, vaan kaikkien alojen pitäisi yhtä lailla osallistua tähän innovatiiviseen lähestymistapaan. Kiitoksia. Very much, Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat kommenteista. Juuri tämän takia halusin käydä tätä keskustelua. Täällä mainittiin useita haasteita resursseja on entistä vähemmän, on vähennettävä ympäristövaikutuksia ja myös julkinen mielipide on tärkeä. Meidän täytyy osoittaa, mitä me teemme täällä. Samoin biodiversiteetti täytyy muistaa, ilmastonmuutos, työpaikat, monikansallisten yritysten voima. Ehkäpä innovaatiot voivat auttaa pk-yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja, ei menettämään niitä. ja pystymme myös parantamaan kilpailukykyämme. Totta kai innovaatio koskee muutakin kuin teknologiaa. Meidän pitäisi pyrkiä konsensukseen meidän ja vihreiden kesken esimerkiksi sanoa, että innovaatiot, teknologia ja luonto kulkevat käsi kädessä. Katsotaan, miten maa toimii, miten tätä kautta voidaan parantaa maataloustuotantoa. Jos löydämme voimaa näistä eri asioista, uskon, että voimme päästä todella pitkälle. Sitten Karjan alustus on yksi asia, jossa voimme tehdä paljon. Samoin maan laatu on katsottava, miten sitä voidaan parantaa, miten voidaan estää ravinnekatoa. Ja tuoteinnovointi on kolmas asia, josta halusin puhua. On tärkeää, että etsimme uusia tuotteita, joiden hyllyikä on pidempi niin, että ruokaa ei tarvitse heittää hukkaan. Ja totta kai myös laatu. Ihmiset haluavat entistä laadukkaampaa ja terveellisempää ruokaa. Tässä EUlla on tärkeä rooli. Ei EUn tarvitse ruokia koko maailmaa. Mielestäni tämä on hölynpölyä. Mutta ehkä voimme näyttää kuitenkin muulle maailmalle, miten ruokaa voidaan tuottaa tehokkaimmin ja ympäristöystävällisemmin. Tässä ehkä voimme olla myös eturintamassa ja samalla ansaita rahaa. Jos otamme kaikki nämä eri näkökulmat huomioon tässä valiokunnassa, niin varmasti voimme löytää monia ratkaisuja. Kiitos. Pana zaangażowanie zapewne Paljon kiitoksia. Onnekkaasti toimitte ja se varmaan näkyy myöskin lopputekstissä. Oikein paljon kiitoksia. Innovointia käsitellään yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna, teollisuuden näkökulmasta. Innovointi on yksi tärkeä termi unionin kentällä, sillä on eri merkitys – maataloussektorille ja muualla. Me toivomme, että ympäristö saa ansaitsevansa roolin ja näkyvyyden tuotannon tehostaminen yksi esille tullut asia. Laadulla on keskeinen merkitys. Eli ne ovat eri asioita, jotka kuuluvat tähän kokonaiskuvaan mutta on tietenkin selvää, ettei kaikkia asioita saada toivotulla tavalla toteutettua. Oikein paljon kiitoksia, paljon onnea tämän tekstin laatimisen suhteen. 21. tammikuuta keskustellaan tekstistä sitten vielä tammikuun lopussa ja helmikuussa sitten äänestys. Tämän verran tästä. Näin pääsemme seuraavan esityslistan kohtaan. Vastuuvapaus 2014, Euroopan unionin yleinen talousarvio. Lausunnon valmistelijana toimii kollega Tibor Zani. Vastaava valiokunta on KONT-valiokunta. vuoden 2014 vastuuvapauden osalta on päädytty ratkaisun laatia lausunto. Me tietenkin haluamme ottaa ja saada oman äänemme kuuluviin juuri maataloussektorin näkökulmasta katsottuna. Mielellään teemme tämän työn. Kyse on siis kohesiopolitiikasta yhtäältä, kohesiopolitiikan volyymi on lähes yhtä suuri kuin YMP, mutta tärkeää on, että toimitaan avoimesti ja tehokkaasti rahojen käytön suhteen. Kuten sanottu, toi esittelijänä, anteeksi, valmistelijana toimii edustaja Zani. Tänään keskustelemme aiheesta ensimmäistä kertaa ja nyt haluankin antaa valmistelijalle puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Zani. Eh. Paljon kiitoksia. Jos sallin, että Palaan aikaisempaan keskusteluun. En pyytänyt puheenvuoroa siinä. Oma maani Unkari. Meillä on historiallisesti hyvä iskulause. Vaan pitäisi kuulla niille, jotka sitä viljelevät. maailmassa täytyy sanoa, että maan täytyy kuulla niille, joilla on riittävästi tietoa sen oikean viljelyyn. Tämä liittyy aiheeseeni, joka on vastuuvapaus 2014. esittelen mielelläni tarkastellen 2014 tilintarkastus tilintarkastustuomioistuimen huomioita, jotka julkaistaan huomenna, jollain ole väärässä. Tämä, tässä pohjana kokemukseni aikaisemmilta vuosilta ja odotan parannuksia niitä kun tarvitaan. tiedämme, että valiokuntamme teki merkittävästi tätä 2014 että viranomaiset paremmin pystyisivät ehkäisemään virheitä maatalousmenoissa. Ja, jotta käytetään se maaseudun tietosahjelmissa. ja tarkastella sitten eteenpäin myöskin 2014-2020 kautta komission tuosta toimintakertomusta tarkastella ja ennen kuin on lukenut tilintarkastustoimistamme vuosikertomuksen ottaisin kolme teemaa esille. Pakko myöntää, että 2014 on ollut erityisvuosi siirtymäkautena. Koska delegaatiosäännöksiä tätä pantiin vain puolilleen tuona vuonna, kun maas lainsäädäntö oli jäljessä viivästynyttä. Ja sitten ohjelmia, kuten maaseudun kehittämisohjelmat, jotka olivat myöskin jäljessä, joten kaikkien täytyy olla su- suopeita että tähän ongelmaan suhtaudutaan oikein. Sitten on asioita, jotka liittyvät yhteisen maatalouspolitiikkaan, mutta tulevat maatalouspolitiikan ulkopuolelta. Kolmanneksi meidän täytyy pohtia myöskin elintarvikkeiden liiallista verotusta tämän elinkelpoisen ruoantuotannon käsitteen kautta. Ymmärrän, että tilintarkastustuomioistuin haluaa keskittää enemmän lähivuosina toiminnan tarkasteluun. Mutta pakko huomata, että tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota lukuihin vuositasolla ja tarkastelee lainmukaisuutta vuositasolla. Komissiolla taas on maatalousmenojen käytössä monivuotinen tarkastelukehys. Ja tosiaan lainsäädännön tavallaan käyttäen, me haluamme ohjelmia, jotka takaavat keskipitkän aikavälin turvallista kaikille sekä ruoan tuotantoketjun alkupäässä viljelijöille ja sitten asiakkaille. Muutama vilpitön sana, kuten puheenjohtaja totesi, että maatalouden budjettiosuus on isoin EU-menoista. tavoitteet ovat tunnettuja yksinkertaisiakin. Laadukasta ruokaa kaikille Euroopan kansalaisille hintaan, johon ihmisellä on varaa, eli hyvää laatua hintaan, jota voi maksaa. Ja sitten maaseutuväestön elintason pitää olla kestävällä tasolla. Vuosien, vuosikymmenen jälkeen vuosikymmenien yhteisen maatalouspolitiikan vuosien jälkeen nämä tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. tässä hengessä kysyn kaikilta valiokunnassa huomioita ehdotuksia mietintööni. Yhteinen maatalouspolitiikka on aina ajankohtaista. Ja on vaikea nähdä, miten tällainen keskeinen auditointi voisi tarjota ratkaisuja pitkän aikavälin ongelmiin. Se pitäisi olla ainoastaan yksi keino tarkastella yhteisömaatalouspolitiikan toimivuutta. Toin sanottua niin. In my work on this, I will be focusing on... Tässä tulee keskittymään oloisiin, jossa on tapahtunut paljon muutoksia. asioita, joissa tuomioistuin on tarttunut hyvin tai huonoihin puoliin politiikassa. Sitten täytyy miettiä, mitä politiikkaa täytyy vielä harjoittaa, mitä uusia toimia tarvitaan. Keskityn mahdollisiin isoihin muutoksiin 2014 aikana ja niiden mahdollisiin söihin. on myös huolenaiheisiin, joita kollegat haluavat selvitellä, että saamme hyvän yleiskuvan – 2014 huolenaiheesta eri vinkkeleistä. Ja kuten tässä edeltävässä keskustelussakin, täytyy painottaa, että meillä täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Maatalouspolitiikka on yhä yhteistä. Sitä me kaikkialla Euroopalla tasangoilla, vuorilla, saarilla ja kattaa monenlaiset sadot ja elintarvikkeet. Ja turvallinen ja johdonmukainen ruoantuotanto on tavoitteena. Nyt ollaan ihan perustavien asioiden äärellä. Hän pitää ajatella, että kaikkien kuluttajien pitää saada ruokaa ravintoa. Se on asiassa lähiviikkoina. Vielä sen jälkeen, kun olemme käyneet läpi tilintarkastustuomioistuimen asiakirjan läpi, joten hyvät kollegat, tämä on tällainen keskustelu, tämä on ensimmäinen käsittely. Pariasitelijöiden kanssa maatalouden vastuuvapauden yhteydessä meidän täytyy esitellä valiokunnan hyvin asioihin perehtynyt kanta. Kiitos. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Tähän liittyy aika paljonkin asiaa. Seuraavana edustaja Valkarsel, olkaapas hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Jälleen kerran puheenjohtaja. Maatalouden pääosaston vuosikertomus ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittavat, että budjettia hallinnoidaan kustannustehokkaasti. Jos katsomme kustannuksia, näemme, että jokaisen käytetyn euron vastannut 40 euroa, mutta jotkut jäsenvaltiot käyttävät hallinnointiin 4 miljardia, eli 7 prosenttia siitä summasta, joka maksettiin viljelijöille vuonna 2014. Ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tässä yhteydessä jäsenvaltioilla on parantamisen varaa vuosina 2002, 2012 ja 2013 siihen verrattuna hallinnollista valvontaa on parannettava, samoin valvontaa on tehostettava kentällä, jotta kustannushyötysuhde parantuisi ja jotta YMP saataisiin lisää säästöjä. Vaikuttaa välttämättömältä vähentää virheitä, tehtävä aina ero vakavien virheiden välillä, kuten petosten ja sitten lievempien virheiden, kuten hallinnollisten virheiden välillä. On myös korostettava, kuinka tärkeää on keskeyttää maksut silloin, kun kyseessä ovat vakavat virheet. Ja lievemmät virheet pitää saman tien korjata, jotta ei synny toiminnan katkoja. On korostettava sitä, että yönpeitä on yksinkertaistettava jatkossakin, on vähennettävä byrokraattista taakkaa. Komissio työstää asiaa ja tässä voi piillä mahdollisuuksia viherryttämiselle sen parantamiselle ja sille, että hallintotaakka, joka viljelyllä on, voidaan vähentää. Vuonna 2015 astuu voimaan uusi perusmaksujen järjestelmä. Ja seuraavana edustaja Silimovic. Um, and thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset valmistelijalle Haluaisin itse keskittyä siihen, miten resursseja on käytetty hyvin tai huonosti. Meidän täytyy te- tehokkaasti ja avoimesti ja kustannustehokkaasti käyttää varoja hyväksi ja vähentää väärinkäytöksiä. Kuten itse sanoitte, maatalousbudjetti on suurin unionin talousarvion osio ja unionin instituutioita tulkitaan sitä kautta, miten unionin varoja maataloussektorilla käytetään hyvä, hyvin tai huonosti hyödyksi. Ja minä toivoisin, että tehokkuus paranisi, petoksista päästäisiin eroon, kustannustehokkuus paranisi ja että saataisiin parempia tuloksia aikaiseksi. Silloin Voin kyllä puolustella agrisektorille annettuja varoja. Kyse on legitiimiydestä, siitä, että unionit hyväksytään, mutta niin kauan kuin ei ole resurssien tehokkuut, tehokasta käyttöä olemassa ja tulokset eivät ole hyviä, niin silloin myöskin meidän legitimiteettimme kyseenalaistetaan. Joten mielestäni on tärkeää varmistaa, että väärinkäytökset minimoidaan ja että toimitaan kustannustehokkaasti parempia tuloksia saavuttaen. Silloin voimme kyllä puolustaa myöskin tämän tyyppistä menoluokkaa. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana edustaja Flanagan. Um, uh, thank you very much. Uh, Kiitos halusin tarttua siihen, mitä herra Selimanovic otti esille kaksi kertaa kai. Ja tämä on tärkeä asia maatalouspolitiikasta. Se, että ihmisiä täytyy kouluttaa. Ihmisiä, jotka eivät ole viljelijöitä, että tämä raha päätyy myös heidän edukseen. Ja tämäkin viesti täytyy tehdä selväksi. Ja toivottavasti meillä on sitten kohtuullinen maatalouden puolimatkan arviointi. Me haluamme saada ihmiset, jotka eivät ole maatalous tästä kiinnostuneita, kiinnostumaan siitä. Palaan tähän haluaisin, josta tulleen isäni oli puuseppä, äitini ja monet ihmiset kritisoivat kaupungeissa viljelijöitä, että miksi he tätä rahaa saavat. Ja paras kommentti, jonka olen kuullut, se kommentti, jota minusta pitää levittää, äiti kysyi, kun tuota, mm, minä tein viljelijälle kaapin, niin mistä ne rahat tuli? Mistä kauppia saa rahansa? Mistä maalari saa rahat? Mistä nämä ammattiharjoittajat saavat rahat? Tämä vaikutus on sellainen, että varat tihkuvat alaspäin. Meillä on siis sama vaikutus, Irlannissa muutenkin elävät rahat menisivät vauraimmalle 20 prosentille, mutta se on toisen hetken keskustelu. Mutta paras tapa puhua maatalouspolitiikasta on tehdä selväksi, että nämä eurot eivät päädy viljelijöiden taskoon, vaan viljelijät käyttävät viimeisen sentin asti kaiken alueellisesti. Kaikki hyötyvät. Minä ja monet muutkaan eivät näitä tietävän tätä. Minusta se on tärkeää. On hämmästyttävää, että viljelijöistä ei tykätä viljelijöiden ulkopuolella. Se on omituista meidän täytyy myydä tätä viestiä, että rahat eivät pysy viljelijän taskussa. Silloin me myymme tästä maatalouspolitiikkaa. Gracias, pan, pan direktor Kiitoksia sitten pääjohtaja Mekelällä. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. on tärkeää saada teidänkin äänenne kuuluviin, jotta saadaan varojen käyttö tasapainoon ja huomioitua myöskin maatalouspolitiikkaan liittyvät poliittiset tavoitteet huomioita. Kuten esittelijä totesi, tilintarkastustuomioistuimen kertomus julkistetaan huomenna. Se esitellään kontvaliokunnassa kollegoillenne huomenna. Sen jälkeen tietenkin kontvaliokunnassa tätä asiaa käsitellään, teidät huomioidaan. Komission jäsen Hogan ottaa tämän asian käsittelyyn 24. heti ensi vuoden puolella. Varanhoidon vakautta on peräänkuulutettu vastuuvapausmenettelyssä agripuolella tarkistukset tehdään tehokkaammin ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa tehdään korjauksia, mikäli jäsenvaltiot eivät noudata unionin lainsäädäntöä tarkkaan. Mielestäni me olemme päässeet viime vuosien aikana hyvinkin pitkälle varojen käytön suhteen, erityisesti vuoden 2014 kertomuksesta käy ilmi, että ensimmäisen pilarin osalta virhemarginaali on ollut 2,6 prosenttia ja toisen pilarin osalta 5,2 prosenttia, joten olisin kyllä aika lailla yllättynyt, jos huomiset luvut tilintarkastustuomien istuimen puolelta poikkeaisivat suuressa määrin näistä juuri mainitsemistani luvuista. Vakavaranhoito on tärkeä asia, mutta se edellyttää myöskin toimivaa politiikkaa ja kunnianhimoista politiikkaa. Komission vuosittaisessa työkertomuksessa on keskitetty juuri tähän tehokkuuteen ja katsoneet, mitä, miten pidemmällä aikavälillä maatalous voisi toimia. Mielestäni tämä näkyy jo pitkälti esittelijän tekstissä. Ei riitä, että me katsomme vain vuosikohtaisesti, vaan meidän täytyy katsoa monivuotisia vaikutteita, joita YMPllä on maataloussektoriin. Vain ainoastaan sillä tavalla voimme varmistaa, että meillä on tasapainoinen ja oikeudenmukainen kuva siitä, miten YMP käytännössä toimii. Tästäpä syystä me keskitymme poliittisessa arvioinnissa yhdessä Georgievan kanssa – tuloshakuisuuteen tärkeää on, että YMP ei toimi epärealistisesti. Siksi ehdotinkin, että tarkastelemme asiaa pidemmällä aikavälillä eikä vuosittain. Yksinkertaistamisella voi olla keskeinen rooli Tiedätte, että komission jäsen Hogan on lähtenyt yksinkertaistamista peräänkuuluttamaan ja hän kaipaa teidän tukeanne, jotta menettelyt tarvittaessa voidaan yksinkertaistaa kyseenalaistamatta vakaata varainhoitoa. Lopuksi vielä Muutama faktatieto. Täällä jo sanottiin, että vastuuvapausmenettely liittyy vuoteen 2014. Se pitää paikkaansa. Kyse on siis varanhoitovuodesta 2014, mutta vuosi 2014 varanhoitovuoteen vaikuttavat myöskin vuoden 2013 maksut. Kun varsinaiset tarkastusmaksut toteutetaan, niin ne vaikuttaa myöskin vuoteen 2017. Ja YMP liittyen komissio turvautuu yhteishallinnointiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Brysselissä suuntaviivat lyödään lukkoon, niin politiikka käytännössä toteutetaan jäsenvaltiotasolla. Komission on vaikea varmistaa ja saada jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että YMPtä pitää toteuttaa oikealla tavalla. Mutta loppupeleissä varanhoidon hallinnosta vastaa komissio. Vakaa toiminta on keskeisellä sijalla vastuuvapautta käsiteltäessä. Ja minä toivoisin teitä tukemaan komission ja agripääosaston aiheeseen liittyvää toimintaa. Kiitoksia. Dziękuję jeszcze przed posłem sprawozdawcą. Oikein paljon kiitoksia. Ja vielä ennen valmistelijan puheenvuoroa puheenvuoro kollega Dessille. Kiitos puheenjohtaja. Jouduin valitettavasti käymään toisaalla ja siksi haluan vielä puuttua puheeseen. Haluan kiittää lämpimästi Sannia oman ryhmäni puolesta. Hän on tehnyt luotettavaa työtä ja hyvää yhteistyötä kanssamme. Olen ollut pitkään mukana maatalouspolitiikassa ja tilanteet Euroopassa eroavat toisistaan. Meidän on löydettävä vastauksia myös maaseudun kehityksen kysymyksiin. Kun katsotaan tuloeroja, meillä tietyt alueet olivat vielä jotkin vuosikymmenen sitten köyhimpiä, kun taas nyt ne ovat rikkaimpien joukossa, koska tukirahoja on käytetty infrastruktuurin parantamiseen, on saatu uusia tiloja käyttöön ja hyvin paljon on investoitu myös koulutukseen, koulutuslaitoksiin. Viimeiset luvut, jotka olen juuri saaneet, ovat sellaisia, että 1,6 prosenttia on nyt meidän alueemme työttömyys, eli se on äh, alhaisimpia koko Saksassa. kolmannen valtakunnan aikana avullamme oli joukkojen toiminta ja nyt tilanne on muuttunut huomattavasti. Kaikki eivät alusta lähtien päässeet mukaan EU-hun. Me olemme olleet pitkään mukana ja EU on auttanut meitä kehittämään alueitamme todella paljon. Tämä täytyy ottaa budjetissa huomioon. Meidän tulisi tukea juuri niitä alueita, joissa ongelmat ovat suurempia meidän tulisi pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Mitä sitten tulee komission? Totta kai parlamentti tulee tukemaan komission jäsen Hogania hänen työssään. Olemme kuitenkin sanoneet myös selkeästi, että ensimmäinen täytäntöönpano vuosi sitä pitää arvioida eri tavoin. Ei saa osoittaa syyttävällä sormella jäsenvaltioita, jos ne eivät pysty täytäntöön panemaan kaikkea sataprosenttisesti. Hallinnointikysymykset ovat olleet jäsenvaltioissa hyvin hankalia. Jos toukokuussa ja kesäkuussa on tullut Brysselistä sääntöjä ja töitä on pitänyt aloittaa jo syksyllä. Tämä ei ole ollut helppoa. Sista on rangaistava ja on oltava kuitenkin avokätisempiä sellaisten virheiden osalta, jotka ovat syntyneet olosuhteiden pakosta tänä ensimmäisenä vuonna. Oikein paljon kiitoksia puheenvuoro valmistelijalle. You very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta kommentit ovat olleet todella sisällyksekkäitä. Ei tietysti pidä unohtaa, että päävastuussa ei ole mat- oma valiokuntamme – vaan ne, jotka enemmän tekevät näitä tilintarkastusharjoitelmia kontvaliokunta ja muut. Mutta meidän poliittinen vastuumme on nähdä lukuja syvemmälle. Enkä haluaisi että asiasta puhuvat pääasiassa nämä finanssi-ihmiset. Ja lopuksi, kuten herra Des totesi, vuosi oli todella vaikea. En tiedä, mitä tilintarkastustoimijoistuimen kertomuksessa on. Kaikki pelkäävät, että se tulee valtavan isoja virheasteita? En tiedä. Toivotan, että ei. Mutta näin on, täytyy olla hyvin joustavia yrittäessämme ymmärtää, mitä on tapahtunut ja miksi. Ja meidän täytyisi siis tehdä selkeä ero virheiden ja petoksen välillä. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Ja tässä on yhteys Eero Mögelen puheenvuoroon. Neljätoista oli erityinen vuosi. Mutta nyt ollaan ne vuoden 15 lopuilla. Ja tämä harjoitus loppui joskus helmikuussa 2016 meillä on mahdollisuus lähettää poliittinen viesti. Myös kollegoille, jotka ovat tätä puolenvälin arviota pääasiassa tekemässä, ja sehän on tulossa aika pienetin, nopeammin kuin luulemmekaan. että meidän tehtävämme kohdistuu myös kansalaisten suuntaan. Meidän täytyy muokata sitä, miten ihmiset mieltävät maatalouden. Herra Flanagan on paikalla, hyvä. Huomataan tässä sanotaan, että kaikki raha ei pysy viljelijöiden taskussa. Mutta on huhuja, joskin tapauksessa jopa näyttöä, että varat päätyvät EUn aristokraattien taskuun. Tätäkin pitää seurata. Jos olette antaa panoksenne, niin herra Flanagan, ole valmis yhteistyöhön. Herra Salimovic on lähtenyt, että hän on ehdottomasti oikeassa. Ja minä myöskin haluan tietää, minkälainen korrelaatio menojen ja tehokkuuden välillä on. Herra varkaasan otan esille vakavien ja pienten virheiden välisen eron. Mutta on muita valiokuntia, jotka ovat tällaisia virheiden vahtikoiria. Meidän täytyy miettiä, miten muuttaa väärät käsitykset maataloudesta. Meidän vastuulla on muotoilla viesti tulevaisuutta varten 2014 tapahtumien valossa. Ja, ja Tämä harjoitus on yhteistyötä. Kaikkien täytyy olla avoimia kaikille havainnoille huolenaiheille. Kiitos ystävällisestä asenteesta yhteistä työtä kohtaan. Tehdään tästä yhteistä. Dziękuję. Tak, można dyskutować. Paljon kiitoksia. Niin, toden totta. Menojen sisältöpuolesta ja järkevyydestä voidaan keskustella. Ja toisaalta voidaan keskustella siitä, että onko menot toteutettu määräysten mukaisesti, onko tapahtunut virheitä, petoksia ja niin poispäin. Niin mitä tähän aristokratiaan tulee maataloussektorista puhuttaessa, tietenkin sitäkin voitaisiin käsitellä, toden totta. No, 30. marraskuuta asti meillä on aikaa. Sitten keskustelemme tästä lausuntoluonnoksesta. 7. joulukuuta mennessä tarkistukset on jätettävä ja 25. tammikuuta ensi vuotta lausuntoluonnos on taas käsittelyssä. Haluatteko sanoa vielä jotain? Thank you very much that you mentioned it. Uh, so... Niin, en halua tässä syyttää eurooppalaista aristokratiaa. Halusin vain sanoa, että on olemassa juristeja ja yritysmailla, oligarkkeja joillakin alueilla ja niin poispäin. Eli Eli tarkoitin oikeastaan, että muut kuin maanviljelijät. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset tästä erinomaisesta tarkennuksesta. Arvoisat kollegat, pari esitysistä kohtaa on siirretty käsiteltäväksi tuodempana, joten näin olemme päässeet jo aiottua aikaisemmin esityslistan loppuun. Torstaina jatkamme kello 9.00 valiokuntatasolla, eli torstaina 12. päivä marraskuuta. Nyt aloitamme koordinaattoreiden kokouksen, mutta siihen on vielä jokunen minuutti, 17.30 tarkalleen ottaen kokous alkaa ja silloin kaikki ovat paikalla, kaikki koordinaattorit. Kiitokset läsnäolosta, eli koordinaattoreiden kokous alkaa 17. 30. Kiitokset kaikille kollegoille. Päätän kokouksen tähän ja kuten sanottu, koordinaattoreiden kokous alkaa puoli kuusi.